jatkajaisiksi. Totean, että varsinkin niiden hyväksi tai niiden edun nimissä, jotka täällä koko päivän ovat istuneet, pyydän pitämään kiinni puheajasta, jotta voimme aloittaa oikea-aikaisesti. Sellainen muutos on, että EPP, SD-ryhmä ja muut ryhmät ovat esittäneet nimitys ehdotuksia ja nämä sitten liitetään istuntopöytäkirjoihin ja ellei kukaan niitä vastusta, niin ne katsotaan vahvistetuiksi. Seuraava kohta esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle